Dear colleagues, I think that it is time to vote. Hyvät kollegat, nyt on aika äänestää. Voimme lähteä liikkeelle ensimmäisestä äänestyskohdasta esityslistalla kohta kahdeksan. Gardinin mietintö, joka koskee Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemistä ilmastonmuutosta koskevan yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja niin edelleen. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Pier Nicola, abbiamo un FD. Pier Nicola F. EFDDstä on yksi ääni liikaa. Okei. Okay. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Gardinille. Sitten seuraavan kohtaan. Lavian mietintö sopimus Islannin osallistumisesta ilmastonmuutosta koskevan YK puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana. Koneäänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Gribin mietintö keskisuurten polttolaitosten asia. Kompromissi 17 ensin. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. It is quite clear. Kyllä tämä nyt oli selvää. Mutta jos haluatte, niin miksipä ei. Now we are going to the com... Andiamo adesso al compromesso 1. Kompromissi yksi seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oh. Abbiamo un PPE di troppo. Yksi EPPn niin liikaa. Okei, okay, il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. kompromissi 2a. Kaksi A puolesta. Kaksi A vastaan. Tarkistetaan. Thank you. We have one SND more. Yksi SDN liikaa. Okei, okay, voto chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 2b. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Saattaa 37, 22 ja 17 tarkistukset Itralta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi EPP-ääni liikaa. Yksi EPPn ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset yhtenä ryhmänä 23, 11, 139, 199, 218, 247, 263 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 150 tarkistus Rivasilta ja muilta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Yksi epäpenäni liikaa. Okei. Okay. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty. Satakuusikymmentäkaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 179. Se on lisäys kompromissiin 10 Rivasi, pedicine muut puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respi. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Seuraavaksi 190 tarkistus. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 196 ja 7 ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Dobbiamo votare. Nyt on äänestettävä tarkistuksesta 238 kollega Pietikäiseltä. 238 puolesta. EPP, ECR vastaan, kaikki muut hylätty. Seuraavaksi kompromissi 5. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 280 seuraavaksi. Rivasi ja muut puolesta vastaan. Tarkistetaan. Abbiamo un PPE di troppo che sta votando? Yksi EPP-ääni liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 283 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Luulisin, että tämä on hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Jälleen kerran yksi EPP ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kahdeksan seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 Itreltä puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 295, 296 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 281 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239, 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkista Il voto è chiuso. Hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 Tarkistus 160 puolesta. Puoltako EPP? Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 18. Puolesta. Vastaan. EPP ja ECR tyhjään hyväksytty. Jos haluatte, niin voimme tarkistaa. Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 303 tarkistus puolesta. 303 Puol- no vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 305 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. 306 ja Itran 23, jotka ovat identtisiä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 307 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan, tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Avete votato tutti il Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. kolme seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 342 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 346 3 363 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolmesta seitsemänkymmentä konechna ja kolme seitsemän kaksi yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan aika outoja ääniä. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme kahdeksan seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantoosan kappaleet. 49 ensin. Paulucci, Caputo ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 Dantan, Grostet ja niin edelleen puolesta. Puheenjohtaja Kooria. Tähän otetaan myös tarkistus kolme ja Itren kolmonen. Kaikki yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet? Yksi EPP ääni niin liikaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 78 puolesta vastaan tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Oletteko äänestäneet? Hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 5 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksankymmentäkahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi äänestämme koneäänestyksellä mietinnöstä muutetussa muodossa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Edelleen yksi EPPn liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme siitä, että avattaisiin välittömästi neuvottelut tämän muutetun mietinnön pohjalta. Neuvottelutiimiin kuuluisivat puheenjohtaja ja kaikki, kaikkien poliittisten ryhmien esittelijät ja varjoesittelijät. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso, avete votato tutti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia ja onnittelut esittelijälle. Kohta 11 esityslistalla Evin mietintö, vihreän työllisyyden aloite. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Yksi epävenäni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Alkaako jo väsyttää? En oikein näe käsen ylhäällä. Kokeillapa uudestaan. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan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 Tarkistus 27 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 3. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 43, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 70 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 Mansuronis puolesta, vastaan, tyhjää. Näyttää siltä, että kaksi suurinta ryhmää äänestivät vastaan. Mutta tarkistetaan. Avete votato tutti? Oletteko äänestäneet? Edelleen yksi EPPn liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No ei tässä ollutkaan kaksi suurinta puoletta tai ryhmää äänestänyt vastaan. Kompromissi kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti, c'è un PPE di... Yksi EPPn liikaa, kuten aina. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 faria puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 117 Konechnalta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt koneäänestyksellä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Vieläkin yksi EPPn liikaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen esittelijää. Seuraavaksi äänestämme Pietikäisen mietinnöstä. Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät. Tarkistus 48 ensin. Ehdotuksen hylkääminen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Il voto è aperto. C'è un... Äänestys alkaa. Yksi EPPn ääni liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 145. Puolesta 145. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta, puheenjohtaja korjaa, 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 156 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti il voto. Äänestys päättyy, paitsi että vielä yksi EPP ääni liikaa. Nyt äänestys päättyy, hyväksytty. Pyydän anteeksi, mutta tässä on jonkinlaisia jakolinjoja myös ryhmien sisällä. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 170, 173 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta Saattaa 79 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Ja tähän liittyy suullinen tarkistus. Esittelijä saa puheenvuoron. Mr. Chair, the oral... Puheenjohtaja, suullinen tarkistus poistaa seuraavan tekstin kompromissitarkoituksesta for transitional period of 20 years with the possibility of an extension. Ja tämä on neuvoteltu varjoistelijoiden kanssa. Ci sono obiezioni alle Hyvä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, äänestämme kompromissi kolmosesta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sata yhdeksänkymmentäyksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten sata sata yhdeksän kolme 194 ja 195 yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyh, tyhjää, hylätty. 196 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää, tarkistetaan. Avete votato tutti il PPE? Oletteko äänestäneet? EPPllä vieläkin yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Satayhdeksänkymmentäkahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 14 ja 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä. Vastaan. Äh, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 219 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 224 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 225 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 226 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 228 puolesta vastaan tarkistetaan. Yksi EPP liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta puheenjohtaja korjaa. Tämä raukeaa, koska 227 hylättiin. 234 puolesta. 234 vastaan. Tyhjää, hylätty. 235 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 236 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 237 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 238 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Yksi epipenän liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 239 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 241, 242, 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi, neljä, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, neljä, neljä, puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy, hylätty. Kaksi, neljä, kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puheenjohtaja Kori äänestimme 246, mutta se on rauennut, koska 245 hylättiin. Seuraavaksi 247 ja 248 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukset 249, 250 ja 251 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 253. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 254. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 255 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. 256 Sommerilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 257 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 258 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 259 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Approvato. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 260 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 261 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 262 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 263 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 264 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 275 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 296 ja 97 identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi yhdeksän yhdeksän Gardinilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 308 Dorman puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 313 puolesta 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 Dormanilta. 363 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 365, sekin Dormanilta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 373 aukkenilta puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 385 Gardinilta viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kolme yhdeksän kaksi. Dorman puolesta vastaan tyhjää hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 Gardini puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 401 Dorman puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 402 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistukset 406 ja 407 otetaan yhdessä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 409 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50. Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 ei sittenkään 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 ja siihen on tehty lisäys puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistukset 4 ja 79 ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Mitäs nyt tapahtuu? Tarkistus kuusi. Esittelijältä. Puolesta. Vastaan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 vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Votiamo adesso l'emendamento. Seuraavaksi 109, koska 107 ja 108 hylättiin osittain, vaikka kompromissi hyväksyttiinkin. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 100. Kaksikymmentäkuusi, koska kaikki aiemmat raukeavat. 126 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 134 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä saatiin valmiiksi. Nyt vielä loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Haluan onnitella esittelijää. Seuraavaksi Patricellon lausunto. Allora, colleghi. No niin, kollegat. Äänestämme Patricellon lausunnosta komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt. Tarkistus yksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Kolme. Puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. Neljä. Puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. Viisi. Puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avete votato tutti? Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää EPP 21 uudelleen puolesta vastaan tarkistetaan. Avete votato tutti? Joko äänestitte, äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Joko äänestitte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi ääni. 26. Siihen kuuluu suullinen SD-ryhmän tarkistus. Always be guaranteed by... Niin tässä korvataan sanat always be guaranteed äh, sanoilla have, eli seuraavallainen äh, tarkistus. Should have the possibility of obtaining a full and exhaustive reply from commissioners designated. Ci sono obiezioni all'emendamento? Vastustaako joku suullista tarkistusta? Kukaan ei vastusta, joten äänestämme 26 tarkistuksesta suullisen tarkistuksen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa, kyllä se oli hylätty. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme lausunnosta muutetussa muodossa. Koneäänestys alkaa. Avete votato tutti? Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksimielisesti Eli onnittelut kollega Patricellolle. Nyt voimme pitää parin minuutin tauon, jotta ne, jotka haluavat poistua salista, voivat näin myös tehdä. Ja sitten jatketaan. Dear colleagues, I think that it is time to start. Hyvät kollegat, nyt on varmaan aika aloittaa tai oikeastaan jatkaa kokoustamme. Tänä päivänä meillä oli oikein erityisen pitkä äänestysosio, mutta nyt tämä koneäänestys on saatu päätökseen ja voimme jatkaa tässä eteenpäin valiokuntatyötämme. Aloitamme kohdasta 14. Tämä on lausuntoluonnos, joka annetaan oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Ja tässähän aiheena on 30. ja 31. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Ja annanpa tässä välittömästi puheenvuoron valmistelijamme, valmistelijallemme Rova Gutelandille. Ja sitten aloitamme ensimmäisen kommenttikierroksen varjoesittelijöistä eri poliittisista ryhmistä, mutta ennen kuin aloitamme, toivottamme tervetulleeksi Palermon yliopiston opiskelijoita ja professori Armanon kollegani, he ovat tänään täällä parlamentissa osallistumassa valiokuntamme työhön. Ja nyt voimme aloittaa Rova Gutelandista ja teidän lausunnostanne. Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tämä on tollakin haaste pitää tämä puheenvuoro näin pitkän äänestysjakson jälkeen, mutta olen iloinen siitä, että täällä on kollegoja, jotka saattavat jäädä vielä tänne. Tämä lausunto on osoitettu oikeusasioiden valiokunnalle juurille, kuten puheenjohtaja juuri totesi, ja kysymys on EU-lainsäädännön soveltamisesta. Minusta on tärkeää, että me käymme tämän keskustelun valiokunnassamme. Me joka päivä ponnistelemme suuresti muuttaaksemme ympäristöpolitiikkaa ja tehdäksemme päätöksiä lainsäädännöstä, mutta miten sitten tapahtuu seuraavassa vaiheessa? Aivan liian usein ei käytännössä sovelleta sitten näitä ympäristösääntöjä. On monia ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten äh, tätä liittyvät tähän toteuttamiseen, niistä pitäisi keskustella enemmänkin. On lukuisen tyyppisiä haasteita. Yksi niistä on se, että jäsenvaltiot äh, siirtävät direktiivit myöhään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Toiseksi komission tapa käsitellä kanteluita, joita jättävät yksittäiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot. Ja komissio itse käynnistämät tarkastelut, rikkomusmenettelyt, joita komissio käynnistää, jossa vedetään jäsenvaltioita tuomioistuimen eteen. Ja myöskin se, miten mikä on lainsäädännön tarkoituksellisuus, ja tämä on se, mistä, missä miksi Refitillä on hyvin tärkeä rooli. Minä olen lausunnossani keskittynyt niihin näkökantoihin, jotka ovat EU-lainsäädännössä olennaisia meidän valiokunnallemme. Parempi lainsäädännön toteuttaminen, ympäristölainsäädännön toteuttaminen on osa prioriteeteista seitsemässä ympäristötoimintaohjelmassa siitä huolimatta juuri EU-jäsenvaltiot eivät ole riittävästi vastuuta silloin, kun on kysymys EUn lainsäädännöstä, joka koskee ympäristöä ja terveydenhuoltoa. 31. vuosikertomus, joka komissiolta on tullut, joka koskee EU-lainsäädännön toimeen, toimeenpanon osoittaa, että useimmat uudet asiat, jotka liittyvät myöhäiseen siirtämiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat olleet ympäristöön liittyviä 168 tapausta tai terveys- ja kuluttajakysymyksiin 58. Yksi selkeä esimerkki on ollut myöhäinen teollisuuspäästöjen direktiivin muuttaminen kansallisiksi lainsäädännön osaksi lukuissa jäsenvaltioissa. Mitä tulee sitten kanteluihin, jotka koskevat ympäristöä, ovat nämä toiseksi suuri ryhmittymä. Ja mitä tulee sitten vuonna 2013 rikkomusmenettelyihin, niistä hyvin suuri osa on ympäristöön liittyviä. Tämä koskee sekä uusia rikkomusmenettelyjä samoin kuin erilaisia lausuntoja. Kokonaisuudessaan 1300 rikkomusmenettely, niistä 334 riittyi ympäristöön. Me siis yhä enemmän kohtaamme merkittäviä haasteita, mitä tulee Euroopan ympäristölainsäädännön toteuttamiseen. Lausunnossani ehdotan, että me kehotamme komissiota jatkamaan työtä muodollisissa, muodollisten rikkomusmenettelyjen puitteissa silloin, kun epäviralliset sopimukset eivät toimi. On myöskin selvää, että ohjelmat, jotka liittyvät toteuttamiseen, eivät saa johtaa siihen, että me alennamme tasoa, mitä tulee kunnianhimoon ympäristöpoliittisessa työssä. Sen lisäksi otan esille sen, mitä tulee kanteluihin, ongelman pitkästä käsittely, käsittelystä EUn komissiossa, kansalaiset yritykset ja organisaatiot, Eli niillä on oikeus odottaa nopeampaa asioiden käsittelyä komissiossa. Samanaikaisesti haluan myöskin korostaa tässä sitä, että Euroopan unionin komission täytyy myös olla mahdollisuus asettaa prioriteetteja ja toimia strategisesti silloin, kun on olemassa perustavanlaatuisia intressejä, joiden komission täytyy myöskin sallia, että se käyttää rajallisia resursseja strategisemmalla tavalla. Otamme sille kysymyksen EUn komission säännösten yksinkertaistamisohjelmasta, refitistä, ja myöskin käsittelen sitä edelleen erilaisissa tarkistuksissa. On tärkeää, että me selkeästi sanomme, että refit ei saa merkitä sitä, että kunnianhimon taso laskee silloin, kun on kysymys ympäristösuojelusta ja elintarviketurvallisuudesta. Ja tässä yhteydessä haluan myöskin ottaa esille kultaamisen käsitteen, jota EU-komissio käyttää kuvatakseen kansallista liikasäätelyä. Tässä meidän täytyy saada selkeä uusi eh, määritelmä komissiolta siitä, mistä tässä on kysymys. Me arvostelemme mielellämme liikaa säätelyä, mutta täytyy olla selvää, että jäsenvaltiolla on oikeus soveltaa tiukempia normeja silloin, kun EU-lainsäädännössä on tavallisesti vain minimisääntöjä. Odotan mielenkiinnolla ja mielenkiinnolla muiden jäsenten kantoja ja toivon, että yhdessä voimme saada aikaan hyvin pohditun eh, lausunnon, joka myöskin koskee sitä, että on tarvetta korrektisti ja tehokkaasti toteuttaa ympäristölainsäädäntöä. Thank you very much. And now I... Kiitoksia seuraavaksi EPPstä herra van der Kinderleier. Voorzitter, ik bedank de rapporteur voor haar voorstel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, valmistelijaa ehdotuksista, jotka liittyvät 30. ja 31. vuosikertomuksen Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Kuten vuosikertomuksesta on nähty, niin jäsenvaltiot tässä kyllä lahavat perässä soveltamisen osalta. Ja oma maani Belgia ei ole mikään oppilas primus tässä Eurooppa-luokassa Envis, ensimmäistä kertaa laadittu lausunto, kyllä lähettää erittäin tärkeän viestin eteenpäin. Oma ryhmäni on yrittänyt tehdä tiettyjä tarkistuksia ja toisin nyt esittelijälle esille kolme tärkeää seikkaa, jotka liittyvät näihin. Ensinnäkin Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta. Tämä uusi pilotti hanke sitten, kun se pääsee käyntiin, toivon mukaan sillä saadaan aikaiseksi parempaa, läheisempää yhteistyötä paikallisten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Toiseksikin lainsäädännön täytäntöönpanosta täytyy tehdä myös käyttäjäystävällistä. Näin meidän täytyy tehdä yhteistyössä komission ja eri toimijoiden kanssa. Näin lainsäädännöstä tulisi käytännönläheisempää ja Tämä on varmasti kaikkien kansalaisten toive. Kolmanneksi on erittäin tärkeää tarkastella ympäristölainsäädäntöä. Minä puollan toiseisuusperiaatetta, mutta samalla meidän täytyy ymmärtää myös se, että taloudellinen vaurautemme syntyy sisämarkkinoista ja harmonisoiduista säännöistä. Ja kun otetaan tämä huomioon, niin ne, jäsenvaltiot, joita, ne säännöt, joita jäsenvaltio itse tekevät, niitä täytyy tarkastella huolella. Minä odotan hyvää yhteistyötä ja kiitän esittelijää tehdystä työstä. Thank you very much. And now... Kiitoksia. ECR-nimissä herra Dolman. Tak for det. Kommissionens magt og pligt til at føre tilsyn med anvendelse af... Kiitos. Komissiohan on se taho, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että asianmukaiset lainsäädännöt pannaan toimeen myös EUn sopimusten mukaisesti. Ja siksi on luonnollisesti tärkeää, että Euroopan unioni myöskin noudattaa oikeusvaltioperiaatetta. Meillä on vakavia ongelmia tässä EU-lainsäädännön osalta. Komissiolla ei ole politiikkaa tai resursseja niin, että se järjestelmällisesti pystyisi käsittelemään kaikkia näitä tapauksia ja myöskin huolehtimaan siitä, että toimeenpano tapahtuu korrektisti. On poliittisia prioriteetteja, joita on asetettu. Pitäisi harjoittaa lähempää yhteistyötä parlamentin kanssa valmitilla on velvollisuus myöskin pitää komissiota poliittisesta vastuullisena ja toisena lainsäätäjänä täytyy parlamentti myös varmistaa se, että tapahtuu jatkuvaa parantamista lainsäädäntötyössä. Yksityishenkilöt, yritykset ja järjestöt kääntyvät komission puoleen kanteluilla, mitä tulee EU-lainsäädäntöön eri tasoilla. Täällä on puhuttu myöskin viranomaisista, mutta komission täytyy varmistaa, että sopimusrikkomusmenettelyn kautta valtiot vedetään vastuuseen ja kansalaiset täytyy varhaisessa vaiheessa saada mahdollisuus myöskin tehdä omat kantelunsa, että asiat tutkitaan. Ja meillä on myöskin siis tämä sopimusrikkomusmenettelyt, jotka koskevat ympäristöaluetta, ja siinä on kysymys saman aikaan myöskin kansalaisten terveydestä. Nykyinen rahoituksellinen tilanne, sen täytyy johtaa siihen, että EU-lainsäädäntö sovelletaan selkeämmin ja tehokkaammin. Tämä on tärkeää kansalaisille ja myöskin sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle, ja siksi täytyy kiinnittää huomiota tähän periaatteeseen, jotta sitä käsitellään myöskin äh, oikean suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä koskee myöskin alueellista tahoa. Kansalaiset yritykset ja muut tahot odottavat yksinkertaistettua lainsäädäntöä, yksinkertaistettua toimeenpanemista ja odottavat myös sitä, että ei ole liian vähäistä säätelyä, joka johtaisi kilpailun osalta vääristymisiin. Kysymys on siis kansantalouden kannalta tärkeistä kysymyksistä ja komissio nyt huolehtia siitä, että ole mitään esteitä. On toimittava luotettavalla tavalla, mitä tulee siihen, miten pannaan tuomioistuimen päätökset toimeen. Tämä koskee myöskin kansainvälisiä tuomioistuimia. Ja on tärkeää, että eu lainsäädäntö pysyy kansainvälisesti oikealla tasolla. Kysymys on siis muodollisista juridisista vaatimuksista, mutta myöskin lainsäädännön toimeenpanosta. Eh, Tämä lainsäädäntö on yhä vaikeampaa, jos koordinointi ei tapahdu kunnolla, kun hallitukset vaihtuvat ja syntyy viivästymisiä. Samanlaista myöskin tapahtua silloin, kun ei ole riittävää kodifiointia ja riittävää koordinointia jäsenvaltioiden ja eri instituutioiden välillä. Tämä koskee myöskin direktiivien toimeenpanoa. Tämä myöhemmin voi johtaa siihen, että lainsäädäntö ei ole tehokasta, mutta ja kansallisella, kansallisella tasolla tietysti on tärkeää, että huolehditaan siitä, että ei sovelleta huonosti yhteisölainsäädäntöä. On toimittava yhä enemmän sen puolesta, että varmistetaan tilanne lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen osalta ja että hyödynnetään mahdollisia seuraamusmenettelyjä, jos tapahtuu myöhästymisiä siirtymisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tämä on asia, joka pitäisi voimakkaammin ottaa huomioon EU-lainsäädäntöä noudattaen, mitä tulee myös sitten sopimusrikkomustapauksiin, jotka täytyy myöskin säilyttää tiedostoihin. Me tarvitsemme kattavaa tietoa siitä, miten on jäsenvaltiossa rikottu EU-lainsäädäntöä vastaan. Kiitoksia. Ja haluaisin myöskin sanoa, että yhteys on ollut myönteistä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kuen nimissä Rova Konechna. Eh, Minäkin haluaisin kiittää kollegoja siitä, että he ovat tarttuneet tähän aiheeseen, joka on erittäin tärkeä aihe. Siitä huolimatta haluaisin aluksi todeta, että Euroopan komissio minun mielestäni on väline, jonka kautta saadaan aikaan hyvää säätöä Euroopan unionissa, eikä suinkaan mikään äh, hallitus. Vaikkakin aika ajoin on ongelmia lainsäädännön toimeenpanossa, pitäisi kuitenkin kysyä ennemmin sitä, onko niin, että kysymys on ongelma, joka liittyy määrään, siihen, miten paljon on olemassa asetuksia ja direktiivejä, ja että tästä seuraa kaaosta jäsenvaltioissa. Teksti kuulostaa siltä, kuin komissiolla ei olisi mitään velvoitteita jälkikäteistarkastuksiin ja palautteen antamiseen, mitä toimenpanoon tulee, on aina vaan todettu, että jäsenvaltiot tekevät virheitä. Minusta näin ei välttämättä ole. Meidän on sanottava selvästi, että myös Euroopan komissio tekee virheitä. Ja mitä tulee Euroopan lainsäädännön toimenpano, jos me haluamme parantaa sitä, silloin pitää myöskin komission parantaa työtä. Ennen kaikkea on kysymys siitä, että usein on epäilyjä ja ristiriitaisuuksia siinä, miten direktiivejä tulkitaan. Minä olin 12 vuotta kansallisen parlamentin jäsen ja voi todeta, että asiat, joita me saimme Euroopan komissiolta, olivat niin epäselviä ja epämääräisiä, että emme saaneet työtä kunnolla toteutettua, vaikka me halusimme tulla vastaan Euroopan komission suuntaan. Meillä ei kuitenkaan ollut mitään mahdollisuutta tehdä päätöksiä, Samaan aikaan on myöskin olemassa eri mittapuita, joita komissio käyttää eri maiden osalta. Se, mikä yhden maan osalta on hyväksyttävää, sen saattaa olla niin, että se ei ole toisen tapauksessa hyväksyttävää, vaan eroja suurten ja pienten vanhojen ja uuden jäsenvaltioiden välillä, vanhojen uusien jäsenvaltioiden välillä, ja komissio kohtaa nämä jäsenvaltiot myöskin eri tavoin silloin, kun on kysymys lainsäädännön toimeenpanosta. Minusta on hyvin tärkeää tässä tekstissä myöskin käsitellä sitä, että komissio on nimenomaan sellainen toimija, joka käyttää ennakoivaa ehdollisuutta aivan liikaa, ja tätä komissiotakin hyödyntää liikaa, se suorastaan väärinkäyttää sitä nimenomaan pienempiä ja köyhempiä jäsenvaltioita kohtaan, se uhkaa sillä, että mahdollisesti lopettaa rahojen varoituksen maksaminen rahastoista ja että, että jäsenvaltiot, vaikka ne saattaisivatkin voittaa oikeuskäsittelyn Euroopan tuomioistuimessa, niillä ei ole rohkeutta kääntyä tuomioistuimen puoleen. Tämä merkitsee sitä, että ne usein sitten hyväksyvät Euroopan komission virkamiesten tulkinnan ilman, että he kääntyvät tuomioistuimen puoleen, koska he pelkäävät, että heitä viedään rahoitusta. Ja lopuksi vielä komission tulisi direktiivien, omistautua direktiiveille ja artikloille, jotka, koskevat muita jäsenvaltioita, esimerkiksi ympäristöpolitiikassa ja puhtaan ilman osalta. Se ei koske vain yhtä maata, vaan lukuisia maita. Ja tällä hetkellä, kun yhdessä maassa tätä ei panna toimeen, tätä direktiiviä, niin totta kai silloin kansalaiset toisessakin maassa, joka on naapurimaa, joutuvat kärsimään tästä. On aika outoa, että kukaan ei sitten haluaisi säädellä jotakin. Ja totta kai tähän liittyy myöskin kysymys pienistä ja suurista maista, mutta direktiivin noudattamisesta, joka koskettaa myöskin muiden, muun tosiasianmaan kansalaisten terveyttä, silloin se merkitsee sitä, että komissio tulisi ensisijaisesti toimia tällaisessa tapauksessa. En kuitenkaan näe tällaista ponnistelua komissiossa tällä hetkellä. Tulin tekemään jotakin tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. En nyt väitä, että ei pitäisi panna enemmän toimeen enemmän lainsäädäntöä, mutta enemmän pitäisi toimia järkevästi, eikä pitäisi pelkästään syyttää jäsenvaltioita, sillä komissio jotkin joidenkin pääosastojen jäsenet aika ajoin käyttäytyvät tavalla, joka ei ole hyväksyttävä. Ja tätä meidän ei tulisi hyväksyä. Thank you very much. And now for... Kiitoksia. Seuraavaksi FTD nimissä herra Bendicini. Grazie Presidente, grazie alla relatrice per il... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle, valmistelijalle tästä loistavasta työstä. Kuten sanoimmekin, kansalaisten Euroopassa täytyy olla siinä asemassa, että he voivat mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla nähdä, mitä tapahtuu standardien ja määräysten osalta. Heidän täytyy tietää, että kansallisissa lainsäädännöissä täytyy toimia eurooppalaisen lainsäädännön toimeenpanemiseksi. panemiseksi. heidän täytyy myös olla selvillä siitä, että on oikein pantu täytäntöön tätä lainsäädäntöä rikkomusmenettelyjen osalta, miksi kansalaisilla ei ole asiakirjojen saatavuutta jo ajatellen niitä asiakirjoja, jotka komissio lähettää jäsenvaltioille. Meillä on pilottihankkeita tässä ja kansalaiset, jotka esittävät paikallisia aloitteita, eivät saa tietoa siitä, millä tavalla komissio luo nämä omat arviointikommenttinsa. Jäsenvaltiot eivät koskaan myöskään ole vastanneet asianmukaisesti, jossa ne eivät ole kyenneet toimimaan lainsäädännön toimeenpanomiseksi. Ja veromaksajathan tässä nyt sitten loppujen lopuksi taakan kantavat. Eli kansalaiset maksavat tämän esimerkiksi omalla terveydellään, jos ympäristölainsäädäntöä rikotaan ja saasteet leviävät. täytyy todellakin hyvin vakavasti valvoa nyt tätä järjestelmää. Commission. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa komission edustaja. Kommentteja varten, kommentteja varten täällä komissiosta on herra van Kempis. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että tämä asia on ympäristövaliokunnan esityslistalla – Tämä on ensimmäinen kerta, kun me komissiosta olemme täällä. On meistä on tärkeää, että EU-lainsäädännön toimeenpano on otettu esille parlamentissa. Toimeenpano on avainkysymys ja ennen kaikkea kun on kysymys ympäristölainsäädännöstä, joka todellakin on erittäin keskeinen asia lainsäädännössä. Sitä on pantu huonosti toimeen, siirretty huonosti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Se on niistä äh, näiden joukossa ongelmallisempia ollut jo vuosien ajan. Ja vuoden 2014 vuosikertomuksen, joka pian tullaan esittämään, tilanne ei ole yhtään sen kummempi. Toimenpano on osa paremman lainsäädännön, paremman säätelyn pakettia. Se on yksi kulmakivistä, joita tällä komissiolla on. Ja todellakin parempi säätely kats- merkitsee sitä, että katsotaan, miten lainsäädäntö lainsäädäntöä valmistellaan, miten sitä pannaan toimeen jäsenvaltioissa ja sitä arvioidaan, ja mikä saattaa myöskin johtaa olemassa olevan lainsäädännön uudelleen tarkasteluun. Refit ei ole sääntöjen purkamista, ei standardien alentamista, kuten esittelijä aivan oikein totesi. Siinä on kysymys siitä, että tarkastellaan tilannetta siltä osin, onko edellyksen tarkoituksensa täyttävää. Ympäristölainsäädäntö tämä on hyvin tärkeää, koska kysymys on valtaisesta määrästä määräyksiä ja lainsäädäntöä, jotka täytyy panna toimeen asianmukaisesti. Ja on todellakin järkeä katsoa sitä, toimiiko tämä lainsäädäntö, ja sitten tehdä johtopäätöksiä hyvin perinpohjaisen arvion pohjalta. Ja sitten haluaisin myöskin sanoa jotakin, mitä tulee siihen, mikä on tilanne näiden kantelujen osalta. Jo 13 vuotta sitten me loimme puitteet sille, miten tehdä kanteluita. Kantelujen tekijät ovat täysin tietoisia siitä, mitä päätöksiä komissio tekee. He tietävät, mitä tapahtuu ennen kuin päästään seuraavaan päätökseen ja ennen kuin kantelun päätöksen, kantelun käsittely lopetetaan, he tietää se, heillä on se ovat tietysti ajoissa kaksi viikkoa ennen, ennen kuin, päätöks, ennen kuin tämä asia päätetään lopettaa sen käsittely. Tätä ei tapahdu suljettavien takana, tämä tapahtuu tietyn aikapuitteen sisällä ja on hallinnollisia takuita, jotka varmistavat sen, että toimii tietyn aikarajan puitteissa. Tämä luonnollisesti on jotakin sellaista, mikä aika ajoin on sellaista, että sitä ei noudata silloin, kun on kysymys mutkikkaista tapauksista, jossa kommunikaatio tapahtuu molempiin suuntiin kantelun tekijän ja jäsenvaltion kanssa. Täällä on puhuttu myös siitä, että jäsenvaltioiden kanssa käydään tällaista rakenteellista vuoropuhelua tiettyjen merkkien periaatteiden mukaan, ja se mahdollistaa meille sen, että me saamme nopeita ratkaisuja. Jos jäsenvaltiot eivät vastaa, menemme seuraavaan vaiheeseen, joka on muodollinen rikkomusmenettely. Haluaisin mainita vielä, että tässä paremman säätelyn paketissa rikkomusmenettelyt ovat vain yksi tapa saada sitä, mitä halutaan. On muita myöskin välineitä, kuten äh, menet, tuki, jossa autamme jäsenvaltioita tukemaan siinä, miten parhaiten pannaan toimeen EU-lainsäädäntöä. Tämä jättää tiettyä liikkumavaraa ja me komissiona saamme sitten auttaa siinä, onko lainsäädäntöä tulkittu oikein, mikä täällä eräs jäsen otti esillekin. Ja tämä on erittäin tärkeää. Tämä on yhtä, yhtä tärkeää kuin se, että käännyttäisiin tuomioistuimen puoleen. Tuomioistuimen puolen kääntyminen ei ole tavoite, se on vain yksi väline, mutta komissiolla on myöskin muita välineitä, joita se voi käyttää tässä paremman säätelyn paketin yhteydessä. Kiitos. Thank you very much to you and... Kiitokset teille. Ja ennen kuin annan puheenvuoron valmistelijallemme, esittäisin lyhyen kommentin siihen, mitä komissio aiemmin tuossa totesi. On selvää, että tulemme keskustelemaan paremmasta sääntelystä, mutta myös vähemmästä lainsäädännöstä. Tämä on komission ohjelmassa. Selvää on myös se, että meillä tulee olemaan enemmän aikaa keskustella komission kanssa siitä, millä tavalla komissio aikaa jotain uutta lainsäädäntöä panna täytäntöön. Me tulemme tulevaisuudessa yhä, enemmän, yhä useammin pyytämään komissiota tulemaan kokouksiimme kertomaan siitä, millä tavalla se aikoo panna täytäntöön, toimeenpanna uutta lainsäädäntöä. No niin, tämän kohdan lopuksi annan vielä puheenvuoron valmistelijalle Ruva Kuttelandille, jos haluatte lisätä jotain. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle ja kollegoille valiokunnassa tästä keskustelusta. Minusta tämä on ollut arvokastunut, mielenkiintoista kuulla teidän näkökantojanne. Ja olen huomannut, että on olemassa yhtenäistä tahtoa päästä saada hallintaan näitä ongelmia, joita on lainsäädännön toimeenpanossa ympäristö- ja kansanterveyden alueella. Ja siksi on tärkeää, että me täällä valiokunnassa koemme, että sen, että kun me teemme päätöksiä, ja olemme tehneet kovasti työtä niin, niin myöskin yhdessä kansalaisten kanssa jäsenvaltioissa on tärkeää, että myöskin lainsäädäntö pätee ja että toimeenpano todellakin onnistuu. Ja on tärkeää, että monet kollegat mainitsivat tämän. Mitä sitten tulee tarkistuksiin? Odotan mielenkiinnolla sitä, tietysti mihin suuntaan nämä tulevat menemään ja ymmärrän, että on olemassa tehtyjä näkemyksiä ja otan, odotan mielenkiinnolla näitä tarkistuksia ja sitten katsotaan, miten pitkälle voidaan päästä yhdessä. Haluan myös viitata siihen, miten tärkeää on se, mitä lausunnossa on, mitä liittyy siihen, että tarvita, mitä tulee tähän kultaamiseen tai yksinkertaistamiseen lainsäädännön alueella. Minusta on tärkeää, että pidämme kunnianhimoisesta tasosta kiinni edelleen ympäristölainsäädännössä. Meidän pitää saada aikaan parannuksia siinä, mitä on, mikä on selkeyttä. Meidän pitää äh, saada myöskin komission taholta pedagogista työtä on tärkeää, että ei saa tapahtua äh, tason alentamista sellaisilla alueilla, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle tai meille äh, ihmisten kansalaisten terveydelle. Ja se on tärkeää, että se mukaan tässä lausunnossa joka sitten lähtee täältä ympäristövaliokunnasta. Vielä kerran kiitoksia näistä kommenteista ja toivotan, toivon, että me saamme hyvää yhteistyötä jatkossa kollegojen kanssa. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten voimme katsoa aikataulua. Tarkistusten määräaika on 29. toukokuuta No, puheenjohtaja korjaa 19. toukokuuta äänestys. Envi valiokunnassa 16-17 kesäkuuta ja heinäkuussa juuri valiokunnassa tästä äänestetään ja syyskuussa sitten täysistunnossa. Seuraavaksi voimme siirtyäkin seuraavaan ja samalla viimeiseen esityslistamme kohtaan. Tässä on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause, joka käsittelee tiettyjen aromiaineiden poistamista unionin luettelosta. Tässä on yhteisesittelijöinä Renat Sommer ja Elisabetta Gardini. Anna välittömästi puheenvuoron Elisabetalle ja hän kertoo meille, miksi tällainen vastalause on esitetty. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, minä puhun tässä myös tietysti Renate Sommerinkin nimissä. Valitettavasti hän ei päässyt kokoukseen tänään. Hänellä on muita tehtäviä. Hän on toisen asiakokonaisuuden varjoesittelijöiden kokouksessa. Joten nyt joudutte sitten kuuntelemaan minua. Me pysymme nyt vahvasti tämän vastalauseen takana, koska komissio ehdottaa, että poistetaan viisi merkittävää aromiainetta tästä luettelosta – ja EU jo hyväksyi tämän luettelon. Me puhumme nyt viidestä aromiaineesta, joita käytetään yli kahdessa tuhannessa aromiaineessa. Me puhumme tuhansista erilaisista elintarvikkeista, joihin tämä vaikuttaa. Haluaisin korostaa seuraavaa seikkaa. Tämä päätös ei perustu siihen, että olisi löydetty mitään asiaan liittyviä riskiä. Komissio itse perustelussa selittää, että päätös, joka on tehty, ei liity millään tavalla mihinkään terveysriskiin, vaan tämä päätös liittyy ennen kaikkea teknisiin ja menettelytavallisiin kysymyksiin. Nämä viisi armiainetta ovat olleet jo 70-luvulta lähtien markkinoilla ja niitä on pidetty turvallisina USA-viranomaisten ja myös muiden äh, viranomaisvalvontaelinten taholta. Samoin WHO on asiantuntijaryhmä pitää niitä turvallisena samoin YK FAO. Tämän lisäksi on myös toinen seikka, joka on tässä tärkeä, eli suhteellisuusperiaate. Tässä puheenjohtajakin viittasi jo parempaan sääntelyyn ja se on tärkeä osa sitä. Totta kai meidän täytyy taata olemassa olevan lainsäädännön standardit, mutta on todettava, että näiden viiden aineen kohdalla. Kyseessä oli vain se, että menettelyn määräaikoja ei kunnioitettu. Ja jos ajattelemme, että näitä aineita oli vain viisi, joita ei siis käsitelty tai niitä koskevia pyyntöjä ei lähetetty ajoissa, ja aineita koskeva kokonaismäärähän oli yli 2500, joiden osalta toimittiin määräaikojen puitteissa. Niin oli siis jotakin äh, viipeitä. Meidän tehtävänämme on tässä ei pelkästään se, että katsomme, mitä komissio tekee, vaan myös se, että noudatetaan suhteellisuusperiaatetta. Muuten syntyy liian tiukkaa ylisääntelyä voimassa olevien sääntöjen kohdalla. Ja tämä ainoastaan aiheuttaisi hallaa työntekijöille ja teollisuudelle, eikä toisi mitään hyvää mukanaan kuluttajalle. Ja näiden viiden aineen kieltäminen olisi liian suuri rangaistus. Tämä toisi teollisuudelle mukanaan erilaisia kustannuksia ja muita järjestelyyn liittyviä haittoja aromiteollisuudessa toimii pääosin ainoastaan pk-yrityksiä. Tämä koskee oikeastaan koko elintarvikealaa. Eli kun ajatellaan, kuinka kilpailtu elintarvikeala on maailmanlaajuisesti, niin meidän on taattava paremman sääntelyn toteutuminen niin, että yrityksillemme voidaan taata kilpailukykyiset olosuhteet ja toivottavasti myös työpaikkojen ylläpitäminen ja synnyttäminen, kun otetaan huomioon, missä tilanteessa ollaan. Nämä halutut ja pyydetyt tiedot on nyt välitetty. Ne ovat tällä hetkellä Sanko pääosastolla ja ne ovat siellä valmiina lähetettäviksi EFSA-virastolle, joten pyydämme, että komissio pohtisi uudelleen päätöstään ennen kuin se päättää kielosta. Tästä olisi kielteisiä seurauksia alalle. nyt kun ollaan pikkuhiljaa elpymässä kriisistä, tämä olisi oikea tapa toimia. Ja myös luonnollinen tapa toimia, kun ottaa huomioon strategian, jota komissio on jo pitkään tukenut. Eli halutaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Tämä on aivan ensisijainen prioriteetti. Kiitos. To Madame Melior. Kiitoksia seuraavaksi Melior. Um. Kiitos puheenjohtaja. Täällä oikein sanottiin, että kysymys on viidestä aromiaineesta, jotka ovat luonnollisen kaltaisia, jotka valmistetaan kemiallisesti, mutta totta myös, että määräaika ei ole vain nyt parilla kuukaudella teollisuudessa, vaan yli vuodella. Siitä huolimatta olette oikeassa. Tämä on byrokraattis-tekninen argumentti, eikä ole täysin sen mukaista, mitä me täällä tavallisesti korostamme, eli parempi säätely. Minä kuitenkin kiinnostaa enemmän eräs toinen näkökanta kuin tämä byrokraattis-tekninen. Minua kiinnostaa ennen kaikkea se, mitä pelätään, mitä tulee näiden viiden äh, aromiainen käytön yhteydessä nimittäin, että olisi myöskin kysymys tällaista geneettismyrkyllisistä vaikutuksista. Tämä on vakavasti otettava kysymys. Ja kysymys on silloin myöskin kuluttajien terveydestä. Ja teollisuus, valmistava teollisuus sanoo nyt, että nämä aineet, te mainitsit, ovat olleet jo pitkään markkinoilla, osin jo yli 40 vuotta. Ja WHO ja FAO ovat katsoneet ne ongelmattomiksi, mutta komission mukaan kolme äänettä viidestä on sellaisia, että niillä on geneettistoksisia vaikutuksia, tai niitä voidaan pelätä, että niitä olisi. Ja EFSA on sitä mieltä, että tarvitaan lisäselvityksiä asiassa. Silloin pitää kyllä kysyä kriittisesti, mistä on kysymys. Ja komissio toteaa, että WHO ja WHO jakavat nämä epäilyt siitä, että on kysymys aineista, jotka ovat genotoksisia, eh, perimämyrkyllisiä siis, ja on katsottava, onko niillä todella tällainen vaikutus, ja miten EFSA, eli Elintarviketurvallisuusvirasto, on näihin suhtautunut. Have you something to say? Onko teillä tähän jotain sanottavaa vielä? Niin, ehdotuksenani oli antaa komission edustajalle ensipuheenvuoro, koska meillä on paljon kysymyksiä ja kenties suurin osa niistä sitten saisikin vastauksen komission puheenvuorosta ennen kuin pääsemme edes esittämään näitä samaisia kysymyksiä. Minä tarvitsen tiettyjä selvennyksiä siihen, miksi komissio teki tämän päätöksen. Joten ehkä olisi hyvä ensin kuulla komissiota. We object something we Eh, Kun me vastustamme jotain, niin aikaisemmin me olemme ensin kuulleet valiokunnan jäseniä ja sitten vasta komissiota, mutta ehkä jos me haluamme tiettyjä selvennyksiä, niin voimme pyytää komissiota vastaamaan kollegojen esittämiin selvennyspyyntöihin ja sitten voimme myös reagoida vielä eh, jos lisäkysymyksellä. Jos teille sopii, niin annan puheenvuoron Herr Verstraterille. Hän on komission edustaja, yksikön johtaja sieltä. Ja hän tuli vastaamaan nyt tähän kollegojen esittämään vastalauseeseen, lauseeseen, siis Somerin ja Gardinin esittämään vastalauseeseen. Ja sitten jatkamme keskustelua ja esitämme lisäkysymyksiäkin sen pohjalta, minkälainen vastaus tässä vaiheessa komission edustajalta saadaan. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten jossakin puheenvuoroissa tässä jo sanottiin, jotta tälle asetusluonnokselle saataisiin nyt hieman perusta, jolla no siis tässä halutaan poistaa EUn luetteloista viisi armiainetta. EUn luetteloa suunniteltiin vuonna 2005 viiden vuoden arviointiohjelmassa – se oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2005. Tämä asetus hyväksyttiin vuonna 1996. 334 2008 asetus, joka koskee aromiaineita. Se on parlamentin ja neuvoston antama asetus ja sillä muutettiin tätä määräaikaa EUn luettelon laatimiselle joulukuun 31. päivän 2010. Ja sitä ennen jo rekisteröimme tällaisia aromiaineita. Tämä luettelo laadittiin 872-2012 komission asetuksella ja siinä on noin 2005, 2500 aromiainetta. Niiden joukossa pidettiin järkevänä ottaa mukaan 411 ainetta, joiden osalta riskiarviointia ei ollut vielä saatu päätökseen, joihin vaadittiin tieteellistä tietoa ja näihin liittyy asetuksessa selkeät määräajat, jonka aikana EFSAlle piti toimittaa tietoa, jota EFSA voi hyväksyä nämä aineet. Asetuksessa mainittiin selkeästi se, että nämä ovat ne ehdot. Eli määräaikaan mennessä on tarjottava nämä tiedot. Ja jos näin ei tapahdu, silloin tämä kyseinen tai nämä kyseiset armeijat poistettaisiin EUn luettelosta. Tämä liittyy myös turvallisuuteen. Täällähän sanottiin, että tämä on pelkästään byrokraattinen asia, mutta itse en näin sanoisi, koska EFSalla oli joitakin huolenaiheita liittyen näiden tiettyjen armeijoiden käyttämiseen. Jo vuonna 2011 niihin liitettiin tiettyjä ehtoja, koska vaadittiin lisää tutkimuksia. Ja kuten sanoin, asetimme useita määräaikoja ja näistä viidestä tarkastelun alla olevasta aromiaineesta, niille annettiin kaikkein pisin mahdollinen määräaika, eli vuoden 2013 loppu. 31.12.2013 emme ole saaneet mitään uutta tieteellistä tutkimustietoa alan toimijoilta. Määrän jälkeen on välitetty osa niistä marraskuussa, osa tammikuussa tänä vuonna ja yhden aineen osalta emme ole saaneet mitään tutkimustietoa, mutta asetuksen sääntöjen mukaan määräajan umpeuduttua näiden viiden aineen osalta voitaisiin nykyjärjestelmän puitteissa käynnistää uusi hakumenettely. Mehän olemme muuttaneet tämän jälkeen yhteistä lupamenettelyä. Kuten jo sanoin, yhden aineen kohdalla emme ole saaneet tutkimuksia toisten aineiden kohdalla kyllä, mutta vuotta liian myöhään. Totesin jo, että komissio aloitti menettelyn vetääkseen nämä aineet pois markkinoilta. Se kuuli sidosryhmiä maaliskuussa 2014, tai tämän jälkeen aloitettiin menettely, Keskustelimme aiheesta jäsenvaltioiden työryhmissä ja tämän jälkeen meillä oli tämä SPS-sopimus, jota sai kommentoida 60 päivän aikana. Ja ilmoitimme tästä myös maailman terveysjärjestölle, että nämä tutkimukset saatiin. kun katsotaan mahdollisia markkinahäiriöitä, joita mahdollisesti liittyy näiden viiden aineen markkinoilta pois vetämiseen, tarjoamme näille yhdeksän kuukauden siirtymäajanjaksoa. Eli jopa pois vedon jälkeen nämä elintarvikkeet, joissa tällaisia aineita on, voivat pysyä markkinoilla yhdeksän kuukauden ajan päätöksenteon jälkeen. Ja tuona aikana valmistajat voivat sitten tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa. Eli se, että vaaditaan tieteellistä tietoa, ei ole pelkästään byrokraattinen asia, vaan kyseessä olivat myös tietyt turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet, jotta voidaan ylläpitää korkeaa suojan tasoa. Emme saa sitä vesittää pelkästään sen takia, että toimijat eivät halua tai pysty lähettämään tarpeellista tietoa ajoissa. Eli näitä tutkimuksia on nyt siis välitetty meille, mutta on epäselvää, kuinka pitkälti ne pystyvät sitten vastaamaan turvallisuushuolen aiheisiin, joita on ollut esillä. Kuten sanoin, komissio pitää tätä toimenpidettä suhteellisena – ja teollisuudella ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus estää markkinahäiriöt toimittamalla tarvittavat tiedot ajoissa, ja jos ne näin ei ole tehneet, eivät näin ole tehneet, niin ne olisivat voineet aloittaa uuden lupamenettelyn. Tutkimuksia on ollut olemassa jo 4-5 kuukautta, mutta mitään ei ole tehty. Ja toinen asia on, että Vuonna 2012 oli 411 ainetta, jotka olivat samassa tilanteessa, joista piti välittää lisää tutkimustietoa. 406 aineen kohdalla näin tehtiin, mutta viiden aineen kohdalla ei. 406 aineen kohdalla teollisuus teki tarpeelliset toimet, jotta tutkimustietoa saataisiin – eikä poisvetämisen tarvetta näille aineille tällä hetkellä ole. Ja oli siis syrjivää niille teollisuuden toimijoille, jotka tai olisi syrjivää siis sille teollisuuden osalle, joka toimitti tiedot jos myös ne tuotteet saavat ja, sa, ne tuotteet saavat jäädä markkinoille, joista näitä tietoja ei lähetetty. Kiitos. Okei. Okay. Uh... Selvä. Rova Auken. Thank you. Just to say I'm... Kiitoksia. Olen iloinen tästä komission vastauksesta. Jos parempi sääntely tarkoittaa sitä, että kaiken säätelyn osalta sanotaan, että mitään dataa ei tarvita, ei mitään markkinoita. Jos joku teollisuus voi käyttää tätä PK-yrityssalasanaa, niin aina ollaan sitten turvassa, tai jos ne voivat sanoa, että no tämähän nyt on ollut markkinoilla pitkään. Kyllä DTTkin oli pitkään markkinoilla. Se, että mainitaan, että joku asia on ollut markkinoilla vain pitkään ilman mitä tutkimuksia, niin olisi tarpeeksi. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio ottaa nyt vakavasti EU-lainsäädännön eikä käytä vain pelkästään tätä paremman lainsäädännön outoa sanaa partta, joka tähän asti on tarkoittanut vain ei-lainsäädäntöä. Olen hyvin iloinen siitä, että ajattelette, että että parlamentin ja neuvoston pitäisi tehdä todellista lainsäädäntöä. Meidän täytyy tämä tehdä, ja tämä on hyvin liberaalia se, miten tämä hoidetaan. Jos nämä toimialat todella hoitaisivat oman työnsä, niin ne olisivat sen tehneet jo. Ja minua kyllä ärsytti aivan suunnattomasti, kun tänne parlamenttiin 10 vuotta sitten valittiin. Sen jälkeen, kun olin ollut 20 vuotta Tanskan parlamentin jäsen, niin silloin ajalla ei ollut mitään väliä. Viivästykset kerrostuivat vain päällekkäin. Joku asia oli myöhässä ja sitten toinen asia sen takia tuli myöhässä ja Eh, no minä tiedän, että te kyllä olette yleensä aina ajoissa, mutta hyvin usein tapahtui näin, äh, ei mitään väliä rajojen suhteen. Kyllä tässä voidaan jatkaa näin. Todella arvostan sitä, että me saimme tämän ehdotuksen nyt käsiteltäväksi, koska tämä tekee selväksi tämän, että tämä asia täytyy hoitaa asianmukaisesti. En nyt mene tähän yksityiskohtaan Minulla ei ole mitään tietoa, onko näitä turvallisuusriskejä vai ei, mutta sen mukaisesti, mitä nyt olen asiakirjoista nähnyt, niin kyllähän niitä on. Ja tässä täytyy vain täyttää ne mahdollisuudet, jotka kaikilla on käytössään. Hei, come on. Tässä toimitaan vain, ettei pk-yrityksiä otettaisi vakavasti. Näyttäisi siltä, että isot yritykset eivät vain yksinkertaisesti haluaisi antaa tietoa. Näin useinhan tässä tapahtuu. No joten kiitän teitä ja toivon, että pidämme kiinni tämän valiokunnan tietystä hyvästä hengestä, eikä kaikkea jätetä vain sivuraiteille ja sanota sitä huonoksi lainsäädännöksi. On se parempi kuin, että ei olisi mitään säätelyä. Yes, thank you, Mr. Chairman, and I'm speaking on behalf of... Um... Puhun Fredrik Riisin puolesta, joka varjostelijamme eikä voi olla tänään paikalla. Minun on myönnettävä, että minä koen ongelmalliseksi tämän asian. olisi muutamia lisäkysymyksiä vielä komissiolle tästä syystä. Ensinnäkin, ymmärsinkö oikein, että on turvallisuusriskejä, jotka liittyvät näihin viiteen aineeseen, joita ei enää salittaisi markkinoille? Ja jos näin on, eivät ole kuitenkaan niin eh, riskejä aiheuttavia, että yhdeksän kuukauden siirtymäaihe näyttäisi vaan riittävän turvallinen. Ehkä voisitte selittää hiukan paremmin näitä riskejä ja sitä, miksi riskit ovat kuitenkin eh, niin suuria, että näitä aineita ei sallita tulevaisuudessa markkinoille, mutta kuitenkin riittävän pieniä, jotta ne voivat jäädä markkinoille tuleviksi yhdeksäksi kuukaudeksi. Tämä ensimmäiseksi. Toiseksi määräaika oli joulukuussa 2013, joten näiden aineiden tuottajilla kyllä oli aikaa toimittaa tarvittava tieto, selvitykset. Miksi he eivät ole tehneet näin? Puhummeko me todella pienistä yrityksistä, jotka eivät todellakaan ole tietoisia tai eivät pystyneet tähän – Ehkä voisitte hiukan puhua tästäkin. Ja loppukysymykseni. Mainitsitte sen, että tästä keskusteltiin neuvoston työryhmässä. Merkitseekö se sitä, että neuvosto on yhtä mieltä siitä, että näitä aineita ei enää sallittaisi markkinoille? Minkälaista keskustelua tästä käytiin? Äänestettiinkö tästä vai vailitseko tästä yksimielisyys? Niin oliko siis tämä päätös tällainen, että noudattiin komission linjaa? Kiitoksia, Rova Krostet. Nyt kun olemme kuunnelleet tässä eri tahojen selityksiä, niin ajatukset hämärtyvät vain entisestään. Minä olen kuitenkin hieman yllättynyt tässä. En jaa tiettyjen kollegojen näkemyksiä asiasta, koska ne tiedot, jotka minulla ovat käytössäni, niin osoittavat, että on yrityksiä, jotka eivät ole kyenneet antamaan kaikkea tarvittavaa tietoa vaaditussa määräajassa. Sen vastaisten, mitä jotkut ovat, sanovaan, ovat sanoneet, niin täytyy tietää, että Etelä-Euroopassa on todellakin valtaisa määrä pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä, jotka työskentelevät näiden elintarvike aromien aromiaineiden parissa, eivätkä ne pysty kantamaan näitä kustannuksia. Te ette voi ymm... Tässä ei voida ymmärtääkään, miten tämä ongelmia olisi voitu välttää. Omassa vaali, vaalipiirissäni on hyvinkin pieniä pekoyrityksiä, jotka tekevät työtä näiden aromiaineiden parissa. Minulla on tässä kysymys. Jos nyt sanotaan, että on sellainen aine, jonka osalta mitään tutkimuksia ei ole esitetty, ja toisten ainesosien osalta tutkimustulokset on saatu myöhässä. Jos oikein ymmärsin nyt tulkkauksesta, niin elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole vielä antanut omaa arviotansa. Joten odotetaanpa nyt, odotetaan, että saadaan kaikki tieto, e- eikä oteta nyt heti päätöstä. Tämä päätös on luonteeltaan myös taloudellinen ja tällä voi olla merkittävä vaikutus pk-yrityksiin. Tässä on kaksi ongelmaa. Joko tässä nyt on tapahtunut vain viivästys, joka voidaan selittää jollakin tavalla, ja siinä tapauksessa mielestäni no, on aivan totta paremman lainsäädännön logiikan mukaisesti oo, pitäisi ottaa paremmin huomioon pk-yritysten kohtaamat ongelmat, koska parlamenttihan on vuosikausien ajan sanonut, että aina pitää tukea pk-yrityksiä, pitää auttaa niitä ja niin edelleen. Ja yritetään auttaa heitä, mutta nyt ei ole kovinkaan paljon pahoja jäljellä, jotka tätä tekisivät. Ja ehkä tässä nyt on todellinen viivästys sen takia, koska odotetaan EFSAn arviointia. Ja jos EFSA sitten vakavien tutkimusten jälkeen voi todeta, että yksi tai toinen aromi, aromiaine aiheuttaa turvallisuusriskin, niin sitähän meillä on käsissämme ongelma. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole käytössämme näitä elementtejä. Ja kun minä luotan nyt näihin käytettävissä oleviin tietoihin, niin olen sanonut useammalle taholle, että ei nyt kiirehditä Minä haluaisin tukea kollegoja, erityisesti tuota kollega Gardinia, joka käytti puheenvuoron, mutta joka tapauksessa minulla on omat epäilykseni. En minä voi tällaisella, tällaisen eh, epäselvyyden ja eh, läpinäkyvyyden tilanteessa antaa omaa kantaani. Teollisuuden taholta, PK-yritykseltä meillä on aivan erilaisia tietoja. No niin, meidän pitää tehdä mahdollisimman oikeudenmukainen, objektiivinen ja tasapainoinen kanta. Ja minä haluan toimia niin, joten minä haluaisin, että meillä olisi vielä pohdinta-aika ennen kuin tehdään mitään päätöksiä. Kiitos. Kiitoksia ja herra Delahai, rouva Delahai. Kiitoksia puheenjohtaja. En haluaisi mitenkään pitkittää keskustelua, koska François, François sanoi jo kaiken olennaisemminkin, mutta haluaisin hieman kiinnittää kollegojen huomiota siihen eh, mahdolliseen kielteiseen eh, imagoon, joka tässä voidaan talouden toimijoille ja kansalaisille lähettää, jos ei kyetä tällaista ongelmatiikkaa ratkaisemaan. Jos EFSA sanoo, että nämä viisi aromiainetta edustavat turvallisuusriskiä, tai jos ne eivät sitä ole, niin luovutaan nyt hallinnollisesta ja byrokraattisesta jäykkyydestä. Ja kyllä komissio ihan oman tehtävänsä täytti tämän vastauksensa antaessaan. Thank you very much. Kiitoksia. Keskustelun aikana olemme saaneet komissiolta vielä, komissio on saanut kysymyksiä ja annan nyt komissiolle mahdollisuuden vastata niihin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan korostaa myös sitä, että tutkimusten välittämisen määräaika määrättiin vuoden 2012 asetuksella sen jälkeen, kun oli kuultu aromateollisuutta. Eli tästä syystä meillä oli eri määräaikoja käytössämme sen keskustelun perusteella, jota kävimme alan kanssa, jotta nämä tutkimukset voitaisiin välittää meille ajoissa. Haluan korostaa myös sitä, että vuonna 2012 luettelossa todella oli 411 äh, ainetta samassa tilanteessa, eli niitä vasta arvioitiin tai niiden osalta kaivattiin tutkimustuloksia ja vain viiden aineen kohdalla mitään ei toimitettu. Eli ei tämä nyt mitenkään kohtuuton vaatimus ollut. 406 muuta ainetta, niiden kohdalta kaikki vaatimukset täytettiin. Mitä tulee sitten riskeihin? Ehkä en puhunut kyllä selkeästi. Meillä ei vielä ole näyttöä siitä, että riskiä ei olisi olemassa. Eli Tällä hetkellä ei ole näyttää sitä, että nämä aineet olisivat vaarallisia, mutta ei myöskään näyttää sitä, että ne olisivat vaarattomia. Joten tarvitaan lisätutkimusta, jälkiarviointia, jotta nähdään, arvio, aiheuttavatko nämä aromit vaaroja, riskejä vai eivät. Voivatko ne pysyä luettelossa, koska EFSA toteaa, että aineet ovat turvallisia. Eli tällä erää, kun sanon, että turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita on, en sano, että nämä aineet eivät olisi turvallisia, mutta emme myöskään tiedä niihin liittyvistä riskeistä. Pysyvässä komiteassa keskustelimme kysymyksistä ja tässä 27 jäsenvaltiota puolsi tätä päätöstä ja yksi äänesti tyhjää. Tietoa löytyy myös nettisivuiltamme. Eli tämä, tämän toimenpiteen suhteellisuudesta. Eli hyvin suuri jäsenvaltioiden enemmistö puolsi tätä toimenpidettä. Ensi viikolla neuvosto käsittelee tätä aihetta A-kohtana. Ja sitä, mitä asetukselle tehdään. Kuten jo huomioissani sanoin syrjinnästä, näitä tutkimuksiahan on siis toimitettu 406 aineen osalta ja tässä on kyseessä myös koko EUn järjestelmän uskottavuus. Jos puhumme EUn luettelosta, haluamme, että tuotteet sillä listalla ovat turvallisia. Ja parlamentti yhdessä neuvoston kanssa on ottanut käyttöön menettelyn, jonka kautta tietyt tuotteet voivat pysyä luettelossa, toiset kenties pitää vetää sieltä pois. Katsotaan, millä ehdoin ne voivat saada luvan Ja minun täytyy myös todeta, että kun ensi kertaa tapasimme teollisuuden edustajia, kerroimme heille, että määräajat ovat umpeutuneet ja tutkimuksia ei ole saatu, niin kuulimme, että no emme ajatelleet, että komissio suhtautuisi näihin määräaikoihin näin vakavasti, mutta ne löytyvät kaikki perustamissopimuksista, joten kyllä kyseessä on myös uskottavuus. On ollut olemassa määräaikoja, riittäviä määräaikoja vuodesta 2000 lähtien – Viittasimme tuolloin vuoden 2005 määräaikaan, jota lykättiin sitten vuoteen 2010. Ja vielä kerran meillä oli 411 aineelle määräaika, jonka aikana tutkimustieto piti välittää, mutta jossakin vaiheessa määräajoista pitää luopua. Olemme olleet kyllin joustavia ja haluamme säilyttää järjestelmän uskottavuuden jatkossakin. Jos kriteereitä ei noudateta, tuotteet on vedettävä pois EUn luettelosta. Ei tämä kuitenkaan tarkoita, että ne sieltä poistettaisiin lopullisesti, vaan teollisuudella on mahdollisuus esittää uusi pyyntö, jonka EFSA käy läpi, ja jos tuotteet ovat ja havaitaan turvallisiksi, silloin nämä aineet voidaan ottaa takaisin EUn luetteloon. Aika on ollut jo monta kuukautta, mutta uusia haku- hakemuksia ei ole saatu. No miksi me voi odottaa sitä, että EFSA todella arvioisi näitä tuotteita ja aineita? No, menettely on selkeä. Ainoastaan vuoden 2012 loppuun asti oli aikaa välittää näitä tutkimuksia ja toimia sitten vanhan lupamenettelyn puitteissa. Ja Tämän jälkeen käytössä on ollut uusi yhteinen lupamenettely 331 asetuksella käyttö, käyttöön otettu vuodelta 2008 ja nyt on noudatettava uusia hakemuksia ja arviointia koskevia sääntöjä. Eli emme voi sanoa, että kun nyt on vuosi kulunut määräajasta, niin emme voi tässä pyytää nyt eh, EFSA arvioimaan vielä näitä loppuun. Tämä olisi EUn järjestelmän vastainen ja vesittäisi järjestelmän uskottavuuden. Haluamme, että turvalliset tuotteet voivat säilyttää imagonsa. EUn lainsäädäntöä halutaan myös täytäntöönpanna korrektisti oikein. Kuten sanoin, keskustelut on aloitettu jo vuonna 2000. Määräajoista sovittiin ja myös teollisuutta kuultiin ennen kuin määräajat lyötiin lukkoon. Kiitoksia. Haluaisiko Elisabetta vielä loppuun lisätä jotakin, koska hän oli yksi vastalauseen luojista? Kiitos. Aivan lyhyesti. Haluan vielä toistaa, että en nyt tunne näitä yrityksiä. En tiedä ja minulla ei ole ollut mahdollisuutta keskustella niiden kanssa. Mutta koska olen kotoisin maasta, jossa pk-yrityksiä usein edustavat monet mikroyritykset, niin haluaisin, että komissio tarkistaisi Onko kyseessä tilanne, jossa mikroyritys joutuu valtaviin ongelmiin pykälä viidakossa, joka on sille etäinen, joka on laadittu eri kielellä. Yrityksellä ei välttämättä ole inhimillisiä resursseja, kukaan ei ymmärrä englantia, ja pitäisi kuitenkin selviytyä säännöistä. Uskoakseni Euroopan tehtävä on myös olla mukana tällaisissa muutoksissa. Suuret yritykset ovat ehkä olleet kaikessa mukana jo pitkään, kun taas pk-yritykset pikkuhiljaa ponnistellen pääsevät vauhtiin. Vain viisi ainetta 2500 niiden kohdalla ei onnistuttu pitämään kiinni määräajoista. mielestäni tämä osoittaa kuitenkin sen, että EUn lainsäädäntöön suhtaudutaan vakavasti. Yli 99,9 prosenttia täytti velvoitteen, eli tässä on nyt kyllä tilanne käsillä, jota ei ole täysin ymmärretty. Ja lisäksi Näyttää siltä, että neljän aineen kohdalla näistä viidestä on jo olemassa tutkimuksia. Riittäisi, että pääosasto välittäisi ne EFSAlle, jotta saataisiin aiheeseen vastaus. Eli jos todella nyt onnistuisimme katsomaan itse asian sisältöä, niin pystyisimme lyhyissä ajoissa tai aikataulussa puuttumaan tähän kysymykseen ja suojelemaan kansalaisten terveyttä, joka tässä on etusijalla, mutta ottamaan huomioon myös yritysten tilanteen. Tällaisen aineen markkinoilta vetäminen ei ole mikään helppo juttu, Näitä aineitahan pidetään siis turvallisena kansainvälisissä järjestöissä. Ja näihin aineisiin sinänsä ei liity riskejä. Eli niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat kanssani yhtä mieltä, haluaisin todella pyytää, että palataan käsittelemään itse asiaa, tätä aihetta ja sivuttamaan nämä byrokratian liittyvät nikottelut. Kiitos. Kiitoksia. No, varmaankin voimme nyt päättää keskustelun tästä asiasta tähän. Muistuttaisin vielä, että äänestys Envi-valiokunnassa järjestetään 26. toukokuuta ja täysistuntoäänestys kesäkuussa, jos päätös lauselma luonnos hyväksytään. Meillä ei ole muita kohtia esityslistalla, joten voimme päiväisen kokouksemme nyt päättää ja näemme huomenna aamulla kello kymmeneltä Envi-valiokunnan jäsenten kesken ja kello yhdeksältä koordinaattoreiden kokoonpanossa. Kiitoksia ja nähdään taas huomenna.